So, colleagues, we're, um... No niin, kollegat, hyvää iltapäivää. Me aloitamme nyt. Meillä saattaa olla ongelma. Meillä on ensinnäkin ongelma puheenjohtajan kanssa. Hän on myöhässä. Pyydän anteeksi sitten että hän on 10 minuuttia myöhässä. Tämä on nyt toinen kerta tänään. Tämä on kovin erikoista minulle. Pyydän anteeksi. Täällä ei myöskään ole kovinkaan monta kollegaa paikalla. Herra Bodi, te olette täällä ikään kuin... Öö, edustamassa. Jos Libestä voisin jonkun palkinnon antaa, niin teille sen kyllä ensimmäiseksi antaisin. antaisin. En, en halunnut äh, nolata teitä, mutta joillekin henkilökunnan jäsenillekin mielelläni antaisin palkinnon. Kiitoksia, että olette täällä tänään. Tästä nyt saattaa syntyä pieni ongelma siitäkin, että aloitamme kahdelta, kun yleensä aloitamme um, kello kolme. Eikö niin? No niin, anteeksi äh, kaikille. Meillä on tullut vähän erikoinen äh, tilanne johtuen näistä äänestyksistä ja muun erityiskokouksista. Pyydän anteeksi myös vierailta, jotka ovat tulleet tänne tänään. Täällä on vähemmän ihmisiä, mutta tietenkin tämä lähetetään suora suoratoistona, jota monet ihmiset seuraavat. Tietenkin kun tämä on torstai, ihmiset matkustamat, niin ihmiset seuraavat ehkä enemmänkin verkon kautta. Siksi on tärkeää jatkaa tätä kokousta. Ja eh, herra Boni, te olette täällä koko istunnon ajan, niinkö? Suurimman osan aikaa. No niin, hyvä Meillä on vielä toinenkin täysjäsen täällä, vai onko hän vierailija? No niin. Jos kaikille sopii se, että jatkamme. En ole ollut aikaisemmin tällaisessa tilanteessa, mutta tässä nyt on tällainen rakenteellinen ongelma, kun tämä päivä on tällainen mennyt. Se meni nyt siksi, että meillä oli PNR-äänestys, joka lisättiin. Monet ihmiset tulivat siihen ja sitten lähtivät. Ja meillä on ollut monenlaisia erilaisia rakenteellisia ongelmia tänään. No niin, aloitetaan kohta seitsemän, kohta kahdeksan ja kohta yhdeksän. Internetiä hyödyntävä järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio 30. syyskuuta julkaistun kertomuksen esitteli Europorin operatiivisen osaston apulaisjohtaja Vilvan Gemert. Me tulemme tarkastelemme kyberrikollisuutta myöskin sitten kohdassa kahdeksan ja sen jälkeen meillä on kohdassa yhdeksän verkkoturvallisuutta käsittelevä tutkimus. Mm, ja tätä näemme tohtori Nicole van der Mölenin ja EUn Ajo Randin tutkimuksen Cambridgein toimistosta. Tämä on yhteiskeskustelu ja ensimmäinen osa keskustelua on se, että annamme nyt herra Van Gemeriltä Europolin operatiivisen ostan apulaisjohtajalle puheenvuoron. Hän tulee kertomaan järjestäytyneestä rikollisuudesta internetissä, ehkä 10-15 minuuttia, jos se teille sopii, ja sitten menemme seuraavaan puheenvuoroon. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Well, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tulla kertomaan teille Joktasta jos teille sopii, haluaisin aloittaa oikeastaan toisesta asiasta, jonka saitte valmiiksi vasta viikko sitten, nimittäin tämä Europol-asetus. Haluaisin kiittää teitä ja Libe-valiokunnan jäseniä. Ja haluaisin onnitella Diatne Merää erittäin hyvästä työstä, jota hän teki aiheesta, joka on meillekin erittäin tärkeä. Europol-asetus oli erittäin monimutkainen aihe, jossa, jolla on pitkällä meneviä vaikutuksia Parlamentin Luxemburgin puheenjohtajavaltion ansiosta se saatiin kuitenkin, ja neuvoston ansiosta saatiin nopeasti valmiiksi. Tänäänkin keskustelemme laillisten puitteiden ja kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien takaamisen tasapainosta. Joten olisi hyvä, että muistetaan nämä lainvalvonta elimet ja niiden saavutukset tässä. Nyt haluaisin puhua teille Euroopan perspektiivistä kyberrikollisuusuhista ja haluaisin lyhyesti myös kertoa merkittävistä haasteista, joita tällä alalla meillä on. Johtaja, me oli täällä viime kuussa puhumassa terrorismista ja muuttokriisistä. Meidät on kutsuttu puhumaan myös ulkosuhteista ja tar- ja valvonnasta. Tänään on tär- kolmas tärkeä operatiivinen aihe kyseessä, nimittäin kyberrikollisuus. Aina olemme mielellämme tekemässä yhteistyötä live-valiokunnan kanssa. Tästä kyberrikollisuuskeskuksesta haluaisin kertoa, se perustettiin vuonna 2013. Tarkoituksena oli vahvistaa lainvalvonnan toimintakykyä kyberrikollisuuden alalla Tämä liittyy myös strategian, joka saatiin valmiiksi 2013 mandaattimme mukaan. Saamme, olemme äh, äh, perustaksi ottaneet äh, asiantuntemuksemme kyberrikollisuudessa ja Europolissa olemassa olevan pätevyyden myöskin. Europolia EC3, eli Euroopan kiberijallisuuden keskus, näiden tärkein tehtävä on vaihtaa tietoja. Ja meillä on mukana 28 jäsenvaltiota ja 25 muita jäseniä. Me olemme myös koordinaatiokeskus. Ja merkittäviä poliisioperaatioita voidaan meidän kanssamme kautta me suunnitella. Teemme yötä, työtä Interpolin ja Yhdysvaltojen ja Kolumbian, Norjan ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Voisin vielä mainita tässä, että teemme työtä vahvimman tietosuojapuitteiden kanssa lainvalvonnan alalla ja se vain paranee näiden asetusten myötä. Kyberrikollisuudessa meillä on kolme, kolme alaa, maksupetokset, identiteettirahoitus, varkaudet ja muut. Puhuja puhuu erittäin nopeasti. Toiseksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja sitten kyberhyökkäykset, jotka kohdistuvat kriittisiin infrastruktuureihin eu ja myös globaalisti. 2015 olemme jo tukeneet yli 100 korkean profiilin operatiivista operatiivista hanketta seitsemässä jäsenvaltiossa. Yksi kaikkein innovoivimmasta työ, tavoista on GCAD. E um, field image Tämä on ala, jolla kyseessä on siis JICAT. E Meillä on yhteinen kyberrikollisuuden toiminnan työryhmä ja se perustettiin ja vuonna 2014 meillä on yhdysviranomaisia seitsemästä jäsenvaltiosta ja neljästä ei-EU-jäsenvaltiosta. Siellä pyritään priorisoimaan kohteita ja tutkimuksia. Meillä ei ole ainoastaan kansallista lähestymistapaa, vaan ylikansallinen lähestymistapa asioihin ja siksi katsomme, mistä paikasta parhaiten voidaan toimia. Ensi ja Nämä tekee yhteistä, yhteistyötä. Meillä on uusia lähestymistapoja ja uskon, että Jikat sai valmiiksi kymmenkunta kyberrikollisuustutkimusta. tutkimusta. Sitten haluaisin mennä näihin kyberrikollisuustoimiin Joktassa. Tämä koskee inter- netissä tapahtunutta järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia uhkakuva-arvioita. Teillä on vuonna 2015 perspektiivit tässä. So the, the aim of the Asiakirjan tarkoituksena on katsoa eteenpäin ja tutkia strategisesti tätä kyberrikollisuusnäkymiä ja auttaa lainsäädännön antajia ja, ja neuvoa nykyisistä trendeistä tällä alueella. Meillä on tässä mukana panoksia kahden jäsenvaltioilta, yksityisiltä laitoksilta ja yliopistomaailmalta. Tärkeimmät löydökset ensinnäkin kyberrikollisuus ei ole mikään uusi asia. Olemme havainneet, että siitä on tulossa yhä aggressiivisempaa ja yhteenottoa hakevampaa. Meidän puolestamme tämä on merkki siitä, että järjestäytynyt rikollisuus on yhä enemmän mukana. Kiristetään eri tavalla yrityksiä ja yksityishenkilöitä hyvin avoimella tavalla. Ei enää pyritä piilottelemaan tätä toimintaa kyberrikollisuuden alalla. Myös vähemmän pätevät hyökkäjät voivat ostaa hyökkäyskapasiteettia ja näin myös aggressiivisempi lähestymistapa korostuu. Sitten että niistä on tullut merkittävä uhka. Ainakin kahdessa jäsenvaltiossa tehdään tämän tyyppistä rikosta koskevia tutkimuksia. Viime vuonna meillä oli operaatio, joka, jossa käytettiin tällaista salaushalttaohjelmia ja, ja harjoitettiin kiristystä ja kohtana oli yli miljoona konetta. Meillä on yhteistyötä yksityisten kumppaneiden kanssa pyrimme tunnistamaan uhreja ja auttamaan uhreja. Jos joskus teihin kohdistuu tämän tyyppiset rikokset, niin niihin löytyy kyllä ratkaisujakin. Sitten pankkitoimintaa pyritään saamaan haltuun salasanoja ja tässäkin toiminnassa toiminta on yhä sofistikointuneempaa. Kyseessä on myös jo suunnitteluvaiheessa mukaan otetut mahdollisuudet on aivan liian, kestää liian kauan, että saadaan selville edes jo edessä tiedetyt ongelmat. Osia tietenkin voitaisiin vielä parantaa sitten anonymisoinnin ja kryptosteknologian rikollinen käyttö laajenee. Vuonna 2015 Euroopassa yli kolme neljäsosaa on kyberrikollisuustutkimuksista mukaan luki jonkun tyyppistä salausta, jolla suojeltiin viestintää ja dataa. Korkean profiilin kyberrikollisuusoperaatio Jet Mozart, jota koordinoi EC3. Tuolloin käytettiin kryptausohjelmia, jotka ovat aivan saatavilla. Meillä ei ollut näkyvyyttä koskien sitä, mitä tietoja epäilyt jakoivat, eikä myöskään miten kriittistä näyttöä saatu. On siis tärkeää, että tarkkaillaan näitä toimia. Kuuntelu, salakuuntelu ei, ei ole enää niin tehokasta. Poliisi ja lainvalvonta näin ollen menettää tehoaan. Sama pätee lainvalvonnalla on usein vähän mahdollisuuksia saada syytteeseen näitä kryptattuja toimia. Europol edust- lainvalvonnan edustajana ei ole koskaan pyydetty salauksen kieltämistä. Jos joku niin väittää, on väärää tietoa, on tehtävä ero Euroopan lainvalvontayhteisön ja tiedustelupalveluiden välillä. Europolissa EC3 olemme tietoisia siitä, että ilman kryptausta internet ei toimisi nyt eikä tulevaisuudessa. Sen sijaan pyydämme lainsäädäntöä, jotta saataisiin tasapainoiset toimivaltuudet lainvalvojille, jotta voidaan edesauttaa rikosoikeuden toteutumista ja auttaa oikeusjärjestelmää ja rikosten syytteeseen panemista ja näin myös suojellaan uhreja ja kansalaisia. Vaihtoehtoisia keinojakin on, jotta voitaisiin saada aikaan tasapaino heikentämättä teknologiaa. Annan yhden esimerkin. Kannatamme sitä, että harmonisoitaisiin pakollisen julkistamisen lainsäädäntöä. Tässä haluaisin taas kääntyä Ioktaan ja sen tuloksiin. Rikolliset käyttävät bitcoineja yhä enenevässä määrin erityyppisessä verkkorikollisuudessa. Meidän olisi siis sovellettava rahanpesu lainsäädäntöä virtuaalivaluuttaa samalla tavalla kuin tämän tyyppisiin toimintaan. Further findings before coming to the... Vielä lopulliset, loput löydökset ennen kuin pääsen yhteenvetoon. Julkisten tieto, tietojen varastamisten määrä lisääntyy ja käyttäjän manipulointia ja petosten osalta lisääntyy ilman korttia käytetyt petokset. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta suoratoisto lisääntyy ja yhä enemmän on myös itse tuotettua säädetyntä materiaalia verkossa, joka on yhä suurempi ongelma. Lopuksi haluaisin antaa muutamia suosituksia. Ensinnäkin, jotta voitaisiin tehokkaasti torjua kyberrikollisuutta, lainsäätäjän olisi annettava lainvalvojalle oikeat välineet, tarvitaan resursseja ja koulutusta, niin voidaan toimia myös pimeän verkon osalta ja kryptauksen osalta ja anonyymien tietojen osalta. Tämä edellyttää yhteistyötä yksityissektorin ja rahoitussektorin ja yliopistomaailman kanssa on ennaltaehkäisy ja valistus, valistus ovat tärkeässä asemassa eu tasolla. Sitten uhrien suojelu ja pelastaminen, senkin pitäisi olla mahdollista. Uhrien henkilökorttien avulla. Meidän on lievennettävä kryptouksesta aiheuttuvat ongelmat ja virtuaalivaluutan ongelmat ja parannettavaa tietosuojatasoa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tasapainoon päästään yksityisyyden ja tämän lainvalvonnan välillä. Se edellyttää poliittista rohkeutta ja on saatava aikaan julkinen konsensus Snowden Leaks-tapausten jälkeen. Kansalaiset ansaitsevat saman tason suojelua verkossa kuin tosielämässäkin, ja Europol on valmis tukemaan lainvalvonta tällä alalla. Kiitoksia. Thank you very much. <clears throat> um, next is... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten Brysselin vapaasta yliopistosta ähm, te tulette esittelemään äh, kyberrikollisuutta koskevaa lainvalvontaa käskevä tutkimus. Ja pyytäisin, että pidätte kiinni kymmenestä minuutista. Kiitoksia puheenjohtaja voisinko saada kalvot näkyviin. Hienoa, hyvää iltapäivää. Kollegoini puolesta haluaisin kiittää live-valiokunnan jäseniä ja kutsustaan esittää tämän tutkimuksen äh, tuloksia, joka liittyy poliisitoiminnan haasteisiin ja kyberrikollisuuksiin. Kun analysoimme ja etsimme näitä haasteita, niin keskitymme erityisesti salaukseen, anonymisaatiovälineisiin ja eh, niin kutsutuihin kryptovaluuttoihin, kuten bitcoinin. Ähm, konteksti tässä on kolmenlainen. Ensinnäkin äh, EU-politiikassa keskitytään yhä enemmän kyberrikollisuuteen. EU-komissio nosti kyberrikollisuuden yhdeksi avainhuolen aiheeksi turvallisuusagendassaan. Toisaalta on kerrottu hyvin paljon tietoa murroista. Vuonna 2014 se oli lehdistössä tietomurtovuosi tietomurroista, har- hakkeroinnista ja haittaohjelmahyökkäyksistä. Ja viimeinen osa tätä kontekstia on tällaiset syytökset, että pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin liittyen kyberrikollisuuteen mukaan lukien se, että hyvät korkean tason viranomaiset Yhdysvalloissa ja joskus myös Euroopassa ovat sanoneet, että internet on muuttumassa ikään kuin pimeäksi, että ei pysty sitä enää näkemään johtuen näistä salauksista. Tämän takia Yhdysvalloissa on pyydetty lisää toimivaltuuksia ja pääsyä salauksiin palveluissa, joita me käytämme joka päivä, WhatsApp, äh, Messenger, äh, Apple, joitakin mainitakseni. Tällaisia vaatimuksia on noussut esiin myös Euroopassa äh, liittyen Pariisin hyökkäysten ähm, jälkeisiin toimiin Ranskassa, erityisesti Toorista on puhuttu. Nyt haluaisin nostaa esiin tärkeimmät tuloksemme. Kyberrikollisuudessa on keskitytty teknologisiin välineisiin, joita poliisiviranomaisilla on käytössään. Tämä tutkimuksen päätulos on se, että tämä haaste on ennemminkin oikeudellinen kuin tekninen tai teknologinen. Tässä on kyse perusoikeuksista ja periaatteista EU-laissa joka on erittäin tärkeää, että voidaan kyberrikollisuutta tehokkaasti asettaa syytteeseen. Ja mm, nämä tulokset äh, siitä, että internet on ikään kuin äh, pimentymässä poliisiviranomaisilta. Äh, näin ei ole tapahtumassa. Salaus kyllä vaikeuttaa rikostutkintaa, mutta ei estä sitä siinä mielessä, että radikaalisiin toimiin, kuten esimerkiksi ähm, salauksesi pääsy pitäisi ryhtyä. Europol on sanonut, että äh, tutkinta tällä alalla vaatii erityisesti teknisen äh, asiantuntemuuden kehittämistä, jota äh, heillä ei aina ole käytössään eikä myöskään jäsenvaltion viranomaisilla. Onko meillä tällainen jonkinlainen kyberase varustelukilpa rikollisten ja poliisiviranomaisten välillä. Näin ei ole, mutta tällaisia syyttöjä usein käytetään, jotta perusteltaisiin rahoitusvaatimuksia. Europolin viimeisin raportti osoittaa, että suurin osa kyberrikollisuudesta on sellaista, että käytetään heikkoja kohtia, jotka on tiedetty jo hyvin pitkään. Esimerkiksi inhimillinen heikkous, eli kyse on käyttäjän manipuloinnista. Tällä ei ole mitään tekemistä tekniikan tai teknologian kanssa. Ja poikkeusten ratkaistujen löytäminen, kuten poikkeuksellinen pääsy, kun on kyse salauksista, tai torin kieltäminen tai purkaminen, on itse asiassa äh, haitallista. Tietoasiantuntijat ovat sanoneet, että pääsy tällaisiin salausteknoikin äh, loisi uuden ähm, heikkouden tason ja tämä saattaisi vaarantaa turvallisuuden internetissä, joten syytteet siitä, että internet on painumassa pimeälle puolelle, niin eh, ne eivät pidä paikkaansa, mikä näe oikeaa selkeää määritelmää kyberrikollisuudella, mutta emmekään kyberpuolustuksella tai kybersodalle. Kyberrikollisuus tarkoittaa eri asioita eri toimijoille ja ne, sitä käytetään perusteluna eri toimille. Ja se, että internet on painumassa pimeälle puolelle, eivät ole perusteltu arvio tästä tilanteesta. Toinen äh, se tulokset, jotka löytyivät tässä tutkimuksessa, ovat EUn kyberrikollisuuspolitiikka. Tässä ongelma on myös se, että ei oikein tarkkaan tietää, mitä kyberrikollisuus on. raja kyberrikollisuuden ja kyberturvallisuuden välillä on hyvin epäselvä. Tämä on ongelmallista, koska hyödylliset toimenpiteet saattaisivat haittaa kyberturvallisuutta kyberrikollisuuspolitiikkaan liittyy hyvin paljon ei-lainsäädäntötoimia ja toimia, jotka liittyvät tähän Europolin verkkorikostorjuntakeskukseen. EC3. EC3 äh, perustettiin Euroopan mandaatin puitteissa tukemaan jäsenvaltioiden äh, tutkimuksia. Vuodesta 2014 äh, EC3 on myös JICAT, joka on tehty jäsenvaltioiden lähetetyistä viranomaisista, virkamiehistä. Ja mm, JICAT tekee proaktiivista koordinointia toimintaa ajatuksena on, että kyberrikollisuus on aina rajat ylittävää ja siksi täytyy koordinoida aivan alusta lähtien sen sijaan, että ensin tutkimus olisi kypsynyt jäsenvaltion tasolla ennen kuin se viedään Europoliin tässä saattaa olla jonkinlaista jännitettä kahdessa, eh, eh, kahden eri lähestymistavan välillä. Tämmöinen tutkimuslähestymistapa ja proaktiivinen lähestymistapa, jolla halutaan eh, hajoittaa kyberrikollisuutta sen sijaan, että asetettaisiin syytteeseen. Me olemme sitä mieltä, että tarvitaan selkeyttä oikeudellisesti ja myöskin tämä on haaste. Ja tässä viimeisemmät tulokset, joita tutkimuksissa saatiin, liittyvät nimenomaan oikeudellisiin haasteisiin. Kyberrikollisuudessa sanotaan, että tarvitaan nopeutta, että voidaan kerätä tietoa meillä on näitä keskinäisiä oikeudenapujärjestelmiä ja sanotaan, että ne ovat liian hitaita. Teknologia nopeuttaa asioita ja siksi menettelynkin täytyy olla nopeampia. Me, me eivätkä raportit tästä asiasta, mukaan lukien Euroopan neuvoston raportti, anna mitään selkeitä todisteita siitä, että tämä väite olisi totta. Lisäksi on sanottu, että tarvittaisiin enemmän suoraa pääsyä yksityisen sektorin tietoihin. Ensimmäisessä EC3 vuosikertomuksessa muutama vuosi sitten sanotaan, että yksityissektori ei riittävästi raportoi kyberrikollisuudesta myöskin maineensa menettämisen pelossa. Ja jotta poliisiviranomaiset voisivat saada tärkeää tietoa eh, ja tiedustelutietoa yksityiseltä sektorilta, tämä olisi tarpeen. No, tämäkin asia aiheuttaa oikeudellisia kysymyksiä liittyen eh, oikeudenmukaisen oikeusmenettelyyn, jos tätä kerättyä tietoa käytetään rikosoikeudellisessa menettelyssä. Jos esimerkiksi jotkut näistä tiedoista eh, tuovat esille sen, että yritykset ovat rikkoneet perusoikeuksia. Eli nyt täytyy uudistaa oikeudellisia puitteita ennen kuin ryhdytään toisiin toimenpiteisiin. Tämä liittyy erittäin tar- läheisesti Euroopan tietosuoja-asetuksen hyväksymiseen. Ja tämä johtuu siitä, että Budapestin yleissopimus on monien raporttien mieleen äh, riittämätön eikä se riittävästi suojele yksityisyyttä muun muassa. Näiden tulosten valossa tästä löydätte nyt kolme eri vaihtoehtoja. Ensinnäkin meidän on arvioita EUn kyberrikollisuusinfrastruktuuria ja toimivaltuuksia Ähm, tilanne on muuttunut hyvin paljon viime vuosien aikana ja kaikenlaisen kehityssuuntauksen pitäisi perustua tähän uudistukseen ja sen tarpeisiin. Lisäksi kaikenlaiset äh, yhteistyöjärjestelyt valtioiden tai yksityisen sektorin kanssa, niissä pitäisi olla selkeät rajat liittyen ihmisoikeuksien ja suhteellisuuteen, kuten esimerkiksi eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä äh, äh, tässä on noudatettava eh, eh, Euroopan neuvoston kyberrikollisuusyleissopimusta. Kyberrikollisuutta ei myöskään saa käyttää perusteluna, jotta eh, voitaisiin purkaa tietoturvallisuuspöytäkirjoja, mukaan lukien yksityisyyden suoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt meillä on tohtori Van der Meulen ja Jurand äh, Europe-tutkimusinstituutin Cambridge-toimistosta ja te kerrotte nyt meille verkkoturvallisuutta käsitellessä tutkimuksesta. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset siitä, että saimme kutsun tulla tänne esittelemään tutkimustamme. Käymme loppeasti lävitse tämän tutkimuksen äh, tavoitteet ja tulokset. Mitä me halusimme tehdä? Me halusimme identifioida avain, kyberuhat sekä ähm, mahdollisuudet, mitä meillä on EU:ssa ja USAssa. Ja sen lisäksi me teimme arvion nykyisestä tilanteesta äh, valtion rajat ylittävässä yhteistyössä sekä EUn toimien tehokkuudesta. Eli tässä järjestyksessä käyn lävitse nämä tutkimustulokset. No, mitkä ovat nämä tärkeimmät uhat? Oli mielenkiintoista kuunnella täällä tätä ensimmäistä esitystä Europolista. Erittäin mielenkiintoista on se, että me teemme kaksi asiaa yhtäältä, koska me halusimme olla hyvin selkeitä ja että nämä äh, uhka-arviot äh, eivät äh, perustu välttämättä todisteihin. Tämä johtuu siihen, että nämä todisteet, joita käytettiin, ovat välillä hyvinkin epäselviä. Mikä on uhka, mikä on väline, mikä on haavoittuvainen, kaikki nämä ovat asioita, joita käytetään yhdessä. Joten ei tässä ole mitään selkeitä määritelmiä siitä, mistä puhutaan. Jollekin se saattaa olla väline, jollekin uhka. Toinen asia, joka otettiin mukaan tähän tutkimukseen, oli se, miten koetaan uhka, äh, riippuen siitä, mitä indikaattoreita käyttää. Kyberuhat äh, saattavat äh, saada enemmän tulta purjeisiinsa esimerkiksi median tai politiikan kautta. Me halusimme tehdä myös ehdotuksen sitten, millä tavalla saisimme aikaan harmonisoidumman puitteistoon, kun tehdään näitä uhka-arvioita. Nämä uhka-arviot ovat päällekkäisiä tässä se, mitä me halusimme käyttää puitteistona, uhkatoimijat, uhkavälineet ja uhat. Ja tässä on monia asioita, jotka liittyvät tähän ja ne keskittyvät sitten tähän kohteeseen. Halusimme ainakin inspiroida tällaisen koherentin puitteiston kehittämistä. Me jatkoimme tätä vertailua huolimatta näistä mahdollisista porsaareijistä. Kaikkein suurimmat ähm, uhat ovat valtiot ja kyberkriminaalit ja äh, kyberkriminalismin teollistuminen on myös tapahtumassa, eli ihmiset voivat ostaa tai tilata näitä rikoksia. Ja tällainen äh, haittaohjelmat äh, ovat ehkäpä kaikkein yleisimpiä. Eli teknisesti, jos me ottaisimme haittaohjelmat mukaan näihin uhka ohjelmiin, niin silloin se täytyy vielä arvioida tarkemmin. No miten me sitten voimme tehdä tästä kyberkykyjä? Me olemme ottaneet tähän nyt muutamia äh, muutamia asioita äh, liittyen näihin kapasiteetteihin Eli tämä tällainen kyberkestävyys tai jossa e- Enisalla on erittäin tärkeä rooli. Ja sen lisäksi se auttaa myös jäsenvaltioita. Sitten taas kyberrikollisuudessa Europol ja EC3 on täällä jo katettu. Ja sitten kyberpuolustus siinä EU ei ole niinkään mukana, koska tässä on kysymys kansallisesta politiikasta. Mutta 2014 äh, hyväksyttiin aiheesta asetus ja äh, myös virastossa kehitellään tätä strategiaa. Osana tätä tutkimusta me halusimme verrata tätä USAhan ja USA on hyvin erilainen, se on paljon monimutkaisempi ja sillä on myös paljon pitempi historia. Ja äh, virasto tot, virastoja on enemmän ja ne ovat päällekkäisiä ja se on monimutkaisempaa. Ja kun puhutaan tietojen jakamisesta EU:ssa ja USAssa ja monista ehdotuksista ja tarkistuksista huolimatta, äh, neuvottelut yhä jatkuvat johtuen sitä, mitä aikaisempikin puhuja tässä mainitsi liittyen tähän mahdolliseen konfliktiin perusoikeuksien kanssa. Tässä ei nyt ole edes mitenkään täyttä kattavuutta niistä virastoista USAssa, jotka ovat mukana kyberturvallisuudessa. Tämä on lähinnä korkean tason virastot, mutta vain antaakseni teille kuvan, kuinka paljon näitä virastoja tässä on mukana. Mitä tulee tähän kyberjoustoon, niin tässä on keskusteltu hyvin pitkälti kuka tässä johtaa. DHS on se, joka USAssa johtaa. Ja sitten taas kyberkriminaalisuudessa ei ole mitään federaalista virastoa, joka yksin vastaisi, vaan tässä on useita. FBI esimerkiksi ja Secret Service. Ja sitten kyberpuolustus. He ovat julkaisseet tällaisen strategian tänä vuonna, jossa he hyvin selkeästi kertovat, millä tavalla he myös keskittyvät näihin kyberpuolustusnäkemyksiin. Sitten valtioiden rajat ylittävä yhteistyö on tässä kävi selväksi näistä kahdesta aikaisemmasta esityksestä, mistä on kysymys, mutta varsinkin yrityksissä pitäisi osoittaa, että mikäli ei tee yhteistyötä julkisen ja yksityisten tekijöiden kanssa, mm, se, se hankaloittaa. Mielenkiintoista on myös, että aikaisempi puhuja mainitsi, että tämä oikeudellinen kaksitahoinen yhteistyöprosessi on vanhentunut eikä myöskään ollut selkeätä todistusaineistoa saatavilla. Me mainitsimme tutkimuksen, jonka International Strategic Studies on laatinut, joka löysi tiettyjä todisteita. Kyllä niitä todisteita varmasti nyt jotain on, mutta se on hieman myös äh, tulkintakysymys. Mutta haasteena, kuten jo sanoin, on se, että pitäisi löytää toimiva tasapaino tutkimusvaatimusten ja ihmisoikeuksien turvaamisen välillä. Se, mitä meille erityisesti sanottiin, oli, mitä EUn tuomioistuin on päättänyt henkilötietojen varastoimisesta tai säilyttämisestä. Samoin myös äh, toimista EU:ssa, mitä tulee tähän informaation vaihtamiseen julkisen yksityisen välillä, samoin kuin syyttäjä viranomaisten ja, ja poliisiviranomaisten kesken. No, mihin tämä nyt sitten johtaa tehokkuuden kannalta? No, yksi ongelma on se, että on hyvin vaikea mitata tätä sen vuoksi, että EU vasta kehittää näitä. Ähm, muistaakseni vasta maanantaina EUn toimielimet saivat aikaan äh, sopimuksen tästä direktiivistä, joten osa niistä asioista, joita tässä tutkimuksessa on otettu esiin, on nyt saatettu mahdollisesti kattaa. Tässä on toki vielä sirpaloitumista eri virastojen kesken ja EUn lähestymistavassa, mutta tilanne on parantunut. Nämä tietyt kuilut eri maiden kesken ja niiden, sinne, mihinkä ne kykenevät, ovat toki ongelma. Ja ne saattavat vaikuttaa tehokkuuteen. Mitä tulee sitten säätelylähestymistapaan, tässä on erilaisia vaihtoehtoja vapaaehtoisesta pakolliseen. Joten kun mennään eteenpäin, niin se täytyy myös huomioida. Ja mitä tulee tähän vertailuun USA kanssa – se, mitä me huomasimme, kun me teimme tätä vertailua, oli, että keskustelu kyberturvallisuudesta ja lainsäädäntöehdotuksista on paljon julkisempaa. Ja siltä osin me voisimme ottaa oppia USAsta. Siellä keskustellaan huomattavasti enemmän tästä, myös medioissa. Ja ihmiset ovat voineet lukea tästä enemmän. No, mitä vaihtoehtoja meillä sitten on, politiikan vaihtoehtoja? Ensinnäkin me rohkaisisimme äh, samaan aikaan enemmän harmonisointia näihin äh, uhka-arviointeihin. Silloin olisi paljon selvempää, mistä puhutaan ja miten ne tukevat toisiaan. Me rohkaisisimme myös, äh, varsinkin sen jälkeen kun tarkastelimme usa esimerkkejä, että olisi näitä erilaisia rakenteita. Se ei aina ole mahdollista, mutta aina välillä on tehty uusia rakenteita, vaikka edelliset olemassa olevat rakenteet olisivat tehokkaampia. Kuten sanoin, meillä on sopimus NIS-direktiivistä, tai siis nyt on saatu aikaan sopimus NIS-direktiivistä, mutta aikaisemmin tässä oli hyvin pitkälti sirpaloitumista. Se, mitä nykyinen teksti sanoo, en ole ihan sitä, koska sitä ei ole vielä julkaistu, mutta käsittääkseni tätä siihen ei ole vielä otettu mukaan. Ja me toivomme, että tämä kuitenkin otettaisiin mukaan, niin että voitaisiin toimia nopeammin. Europolin asetus oli myös vielä tekeillä siinä vaiheessa, kun laadimme tätä tutkimusta, joten tämä perustuu yksityiseen sektoriin ja niihin vastauksiin, joita haastatteluista saimme. Katsoin nopeasti tätä tekstiä. On tiettyjä poikkeustilanteita, mutta siis tämä tuli vasta tutkimuksen jälkeen. Ja viimeinen huomio on se, että olemme identifioineet, kuten monet EUn toimielimetkin ovat identifioineet, että tässä on toiminnallisia kuiluja maiden välillä. Ja meidän täytyy olla parempia, kun me identifioimme ne ja pyrkiä näkemään, millä tavalla me voimme käyttää niitä välineitä, joilla voimme ylittää nämä kuilut ja mitata tehokkuutta. Thank you very much to all of you. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille kaikille. Meillä on muutama minuutti aikaa, jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja paneelin jäsenille. Edustaja Boni. Thank you very much for, for... Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä, näistä esityksistä. Meidän täytyy palata joihinkin ihan perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Jos puhumme harmonisaation puutteesta, niin verkkoturvallisuusdirektiivi on askel oikeaan suuntaan, mutta olisi oikein hyödyllistä meille Euroopan parlamentin jäsenille, jos me saisimme teidän asiantuntemuksenne siitä, mitkä alueet ovat, osa-alueet ovat riittämättömiä, missä on parantamisen varaa mainitsitte tämän äh, asian äh, yhteistyöstä Europolin ja isän kanssa ja näistä eri elementeistä Europolissa. Tämä on erittäin tärkeää, mutta onko tässä kyse paremmasta järjestelystä, äh, paremmasta hallinnosta koko puitteissa? Toinen kysymys kuuluu minkälaisia oikeudellisia muutoksia tarvitsemme? Jotkut meistä sanoivat, että tarvitsemme oikeudellista selkeyttä. Olisi hyvä, jos saisimme paljon enemmän tietoa siitä, millä osa-alueilla ja miten meidän pitäisi näitä ongelmia käsitellä. Sitten sanottiin myös, että tarvitaan, että erityisratkaisuja salauksen suhteen ei tarvita. Ymmärrän, että tarvitsemme salausta monella alalla, koska digitaalinen maailma menee eteenpäin. Toisaalta meillä on löytävä tasapainoinen ratkaisu. Olisiko teillä jotain ehdotuksia? Se olisi hienoa, koska me Euroopan parlamentin jäsenet puhuvat tästä asiasta. Me päädymme pieneen riitaan ja siinä ei perustu asiantuntemukseen. Tarvitsisimme teiltä tietoja. Ja jos voisitte sanoa ja mainita Millaisia suhteita kolmansiin maihin tarvitaan? Sanottiin Äh, tässä puhuttiin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä suhteesta, mutta minä esimerkiksi olen äh, mukana äh, itäisen kumppanuuden asioissa, joten miten aiotte edistää yhteistyötä noiden maiden kanssa ja mm, viimeinen asia. Minä olen vierailut Enisassa ja minun kokemukseni on se, että Kolmen ja neljän vuoden ajan Enisan budjetti on ollut samalla tasalla. En tiedä Europolista, mutta todennäköisesti tilanne on sama. Ja jos todella haluamme torjua kyberrikollisuutta, meidän on annettava paremmat oikeudelliset puitteet. Meidän on katsottava sitä, mitä me oikeastaan haluamme, ja sitten meidän on luotava kapasiteettia ja mahdollisuus palkata hyviä ihmisiä ja varmistaa se, että nämä elimet toimivat. Ja jos sitten vielä voisin kysyä tästä yksiköstä, joka aloittaa Europolissa, se liittyy enemmän terrorismiin, eikö niin? Ensimmäinen tammikuuta alkava yksikkö, mutta jos voisitte kertoa siitä hiukan enemmän. Oletteko valmiina, mitä tarvitsette? Teillä on nämä kolme viikkoa tuon yksikön työn alkamiseen. Um, Kiitoksia. Anteeksi. Herra Boni. Tuossa vaan. Kiitos edustaja Boni. Haluaisin, että voidaan esittää myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät kysymyksiin, joita esitettiin tämän joukkovalvonnan yhteydessä. Ja voitaisinko selvittää, kun edustaja Boni taisi viitatakin tähän, mutta mitkä ovat oikeudelliset puitteet ja koska? Koska salaus asioihin saadaan kunnollinen selvyys, jotta saadaan online yksityisyys turvattua kansalaisille. Miten lainvalvontaviranomaiset voivat toimia, minkälaiset puitteet tälle rakennetaan ja onko niin, että väistämättä ei päästä eteenpäin. Missä ollaan, kun olemme melko alkuvaiheessa, kun on kysytty Microsoftilta ja muilta. Anna on seuraava puhuja. Anteeksi, anteeksi en kuullut ensimmäisiä puhujia mutta tämä on todellakin asia, joka on vaatinut budjetti sitoumuksia, mutta myös inhimillistä pääomaa. Tämä on hyvin tärkeä meidän turvallisuudellemme. Enkä usko, että monissakaan jäsenvaltioissa on kapasiteettia tai edes haluakaan investoida ja tehdä tarvittavia muutoksia. Eli ole olemassa jonkinnäköistä valtion tasoa korkeampaa kannustinta tehdä se. Ja mikäli kaikki eivät tee sitä, niin me olemme yhtä heikkoja kuin se heikoin linkki. Pari päivää sitten olin illallisella asiantuntijoiden kanssa eri jäsenvaltioista. Ja ne yritykset, jotka ovat mukana kyber eh, turvallisuuskysymyksissä. He kertoivat minulle, miten he itse olivat eh, todistajia ja myös uhreja EUn toimielimissä Enisa ja komissio nimittäin. Haluaisinkin kysyä teiltä, ette mainitneet lainkaan Euroopan turvallisuusvirastoa, joka on toinen virasto, jonka tulisi kehitellä ja laatia kyberturvallisuuden toimintapuitteistoa. Millä tavalla tämä näkyy? Siis se, että millä tavalla tähän mukaan saadaan puolustusvirasto, koska sillähän voisi myös olla tärkeä rooli. Ja sitten vielä lopuksi olin osa meidän valiokuntamme valtuuskuntaa. Vierailemme hiljattain Kiinassa ja te mainitsitte kyberturvallisuuden, joka liitetään sinne usein. Tällä vierailulla me kävimme Huaweissa. Enpä usko, että monet eurooppalaiset edes tietävät, mitä Huawei tarkoittaa. Hua tarkoittaa Kiina ja Huawei tarkoittaa vauraus. Uh, ö,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 Tämä meidän äh, säästöpolitiikkamme on johtanut siihen, että emme ole rahoittaneet kaikkia niitä virastoja, joiden pitäisi huolehtia meidän turvallisuudestamme ja puolustuksestamme. Cecile, did you want to um, take the... Cecil, halusitko käyttää puheenvuoron? Eh, grazie. E, um, volevo chiedere anche in merito... Kiitoksia. Minä halusin kysyä myöskin liittyen seuraavaan tehtävään, joka Europorilla on terrorismin alalla. Onko teillä mahdollisesti jo ö, oikeudellisia välineitä, joilla voitte torjua ö, vihapuhetta ja myöskin värväämistä radikalisoinnin puitteissa? Kiitoksia. Kiitos Cecil ennen kuin menemme kohtaan kymmenen, kohtaan kymmenen ihan pian äh, yhteisesittelijät lähettivät minulle viestin ja annan heille puheenvuoron ihan kohta, mutta nyt äh, vähän kärsivällisyyttä äh, päätän tämän kysymyksen. Ähm, minulla on vain vielä yksi asia liittyen tähän vastavuoroiseen menetelmään. Meillä on ollut tutkimus parlamentissa tästä. Se kesti yli vuoden ja saimme selville, että kyberrikollisuusyleissopimusta ei sovellettu kovin hyvin. Ja tämä keskinäinen oikeusapu, se toimii hyvin hitaasti, joten tarvittaisiin parempi oikeudellinen väline vähän liittyen siihen, mitä herra Boni sanoi. Tämä on hyvin vakava kysymys ja iso kysymys. Puitte Enisasta, se, tämä ei rahoiteta hyvin, sitä ei tunnusteta hyvin. Meidän pitäisi nopeasti reagoida näihin asioihin. Anna Gomes, kuten aina, vähän kiirehtii näitä asioita. Seuraavan kerralla, kun kansalaisiamme hakkeroidaan tai heidän pankkitilinsä tyhjennetään, on tällainen valtaisa kyberhyökkäys ja he kääntyvät meidän puoleemme Euroopan unionissa sanovat, että Europol, mitä te teitte ja te asiantuntijat, miten te neuvoitte meitä, tulevat katsomaan meidän puoleemme, mitä me teimme sitten. Joten kyllä ymmärrän tämän kiireellisyyden. Pahoillani, että meillä ei ollut niin paljon aikaa keskustella tästä. Tämä on vähän hankala iltapäivä, mutta kiitoksia nyt näistä esityksistä. Pyytäisin, että kommentoisitte. Meillä ei ole kovin paljon aikaa, mutta olkaa hyvä ja vastatkaa kysymyksiin. Eh, ensin herra Angimert. Try to be brief on the... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin lyhyesti vastaamaan eri kysymyksiin, joita on esitetty lainsäädännöstä. Mitä voimme tehdä, miten voimme mahdollistaa asioita ja miten voimme huolehtia siitä, että lainsäädäntö on samantyyppistä kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi on se, miten tietoja säilytetään. Tässä on eroja ja jotkut tutkintatoimetkin ovat osoittaneet, että tämä on hankala. Voidaan esittää joku asia jäsenvaltioihin, mutta ei voida edetä, koska ei ole aina mahdollista selvittää, kuka on vastuussa tämän tyyppisistä toimista. Se on ongelma. Ja toiseksi se, mitä yritin painottaa, ei liittynyt tällaisiin takaoviin. Tämä liittyy myös salaukseen ja niin edelleen kyllä tietty salaus saadaan palveluiden tarjon puolelta, mutta lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat kunnolliset välineet, joiden kautta tietoja voidaan siepata. Eli voitaisiin esimerkiksi saada lupa päästä taloon ja hakkeroida tietokone. Tämä olisi tapa, jolla voidaan ratkaista tämä kysymys. Tietysti oikeudellisen valvonnan alla muunkin rikollisuuden osalta näin tehdään, miksei kyberrikollisuuden kanssa. Ja sitten tämä pakollinen paljastaminen, sitä ei kaikissa maissa on. Ja sitten mitä maita Venäjän federaatio ja Ukraina olisivat hyödyllisiä saada mukaan, koska jotkut rikolliset pyrkivät sinne piiloutumaan. Europolin on vaikea silloin tietoa saada henkilöstökysymyksistä. Me olemme nähneet kriisiä kriisin perään vähän budjetin korotusta on ollut virastoille myös Europolille. Siirtolaiskysymyksen yhteydessä nähtiin, että tukea oli paljon, mutta jos kyberrikollisuutta katsotaan, niin meillä on 77 työntekijää 17 lisäbudjetista. Mutta on priorisoitu tarkoittaa sitä, että muun rikollisuuden osalta ei ole voimavaroja. Ja sitten terrorismi, kehitys ja vihapuhe. Me emme lähde nollasta. Meillä on jo tehtävä terrorismin vastaisessa työssä ja rakennamme tätä keskusta ja tuemme, kuten nytkin, Pariisin tutkintaa. uu, otetaan tähän työhön mukaan, mutta samoin tässä vankkaa tukea neuvostolta ja parlamentilta, että meidän pitäisi näihin toimiin ryhtyä, mutta lisäksi tulisi keskustella siitä, miten saadaan lisää henkilöstöä, koska muuten tämä kaikki ei toimi tulevaisuudessa. Tässä reaktioni kysymyksiin. Kiitos. Very much. Please take your time. We, do have time for... Kiitos oikein paljon. Ottakaa vain vähän aikaa reippaasti. Meillä on kyllä vähän aikaa teidän vastata. I think there's uh, a, a general point. Tässä on ihan yleinen kysymys, joka pitää no-, nostaa uudelleen esiin, nimittäin se, että löydetään tasapaino poliisiviranomaisten vaatimusten välillä ja odotuksia, jotka liittyvät perusoikeuksiin. Tämä on itse asiassa vähän harhaan johtaja. Ainoastaan, jos meillä on selkeät puitteet, jotka tu- takaavat oikeutemme, mukaan lukien oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja oikeuspuolustukseen, niin sitten meillä voi olla kunnollista poliisitoimintaa kyberrikosten suhteen. Ja siksi tämä on asia enemmänkin, joka liittyy oikeudellisiin kysymyksiin ja politiikkaan kuin teknologiaan. Toiseksi, mitä asioita voitaisiin parantaa? Raportissamme suositamme, että kun on kyse näistä äh, keskinäistä oikeusapusopimuksista, näin sopimusten sisällä on mahdollisuus parannuksiin ja ehdotamme eri vaihtoehtoja. Toinen vähän kunnianhimoisempi vaihtoehto on se, että otetaan eurooppalainen tutkintamääräys ikään kuin malliksi yhteistyölle kolmansien osapuolten kanssa, yksityisen sektorin, mutta myös muiden maiden kanssa. Ajattelimme jopa, että voisi olla tällainen transatlanttinen tutkimusmääräys, joka perustuu niihin takeisiin, jotka eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ovat. meillä on tässä kuitenkin mahdollisuuksia. Van please. Kiitos oikein paljon. Tohtori Van der Meulen. Evan olkaa hyvä. I will answer some of the questions. Kiitos. vastaa. muutamiin kysymyksiin, jotka täällä esitettiin. Ensimmäinen liittyy tähän sirpaloitumiseen ja siihen, miten sitä voidaan hallita. Me olemme nähneet tutkimuksista, että vaikka on ollut korkean tason eh, eh, projekteja Enisan ja muiden ec kolmen taholta, niin yhteistyötä on hyvin vähän. Ja mitä tulee informaation jakamiseen, me huomasimme, että tässä puuttuu taktisten osapuolten välinen yhteistyö. Tämä kävi ilmi myös haastatteluista jäsentaso, jäsenvaltiotasolla Ehtinsasta, jossa eh, he ilmoittivat, että heidän yhteistyönsä Ennisan kanssa on erittäin minimaalista ja sattumavaraista. Sen lisäksi tässä on myös tällaista ää, eh, myös ää, eh, rajat ylittävää pirstaloitumista. Vaikka kyberrikollisuus, kyberpuolustus ovat usein päällekkäisiä asioita, ei tästä tarvitse puhua. Olemme keskittyneet tähän direktiiviin ja nähtävästi alustavat sopimukset on jo tehty, mutta puheessa, keskusteluissa ei ole puhuttu täytäntöönpanosta. Ja me uskomme, että tässä olisi pitänyt ottaa eri osapuolet mukaan ensidirektiivin kohdalla, että olisi voitu välttää tämä sirpaloituminen. Mitä tulee näihin apusopimuksiin, me uskomme, että tässä mennään joko tällaisiin kahdenvälisiin tai monenvälisiin sopimuksiin. Tällä saattaa olla etuja, mutta myös haittoja. Kuten kollegamme tässä aikaisemmin sanoi, ähm, oikeuspolitiikkakysymykset ovat tärkeitä, mutta kyberrikollisuudessa löytyy paljon, koska äh, nämä rikokset ovat teknisesti hyvin erilaisia, eikä kyberrikollisuuden teknikaalisuutta ole välttämättä käsitelty. Halusin vain sanoa tuon kommenttiin liittyen edelleen kriittinen infrastruktuuri. Enpä usko, että edan olisi tässä tarkoitus huolehtia tässä verkkojen kestävyyskysymyksessä on tähän mennessä argumentoidu, että on tärkeä yhteys kansallisen turvallisuuden ja kriittisen infrastruktuurin välillä, joten tämä jäisi kyllä jäsenvaltioiden kontolle. Siitä voidaan varmasti vielä keskustella. Mitä sitten tulee valtioiden ja kyberrikollisuuden rikollisten välisiin suhteisiin? Hankala kysymys. Spekulointia on paljon. Ja sanoisin, että joskus ainakin asiakirjoista, jotka ovat julkisesti tiedossa, niin nämä kommentit eivät ole aina niin vankalla pohjalla kuin mitä voisimme toivoa. Uh, kiitoksia vieraille. Tämä on ollut hyödyllinen keskustelu ja kiitoksia jäsenille, jotka odottivat tätä keskustelua ja esittivät kysymyksiä. Live-valiokunnalla on kyllä hyvää kokemusta kyberturvallisuudesta. Olemme olleet Washingtonissa puhumassa täältä, Se ei ehkä vaikuta siltä tänään, mutta me kyllä olemme käsitelleet aihetta ja tulemme aiheeseen palemaan, kuten edustaja Gomes viittasi. Tämä on erittäin tärkeä aihe kansalaisillemme ja me tulemme palaamaan tähän uudelleen ja tulemme ottamaan teihin yhteyttä varmastikin Europoliin. Kiitoksia vielä kerran. No niin, hyvät kollegat, menemme nopeasti kohtaan kymmenen ja ymmärtääkseni yhteisesittelijällä vain ihan lyhyt ilmoitus tästä asiasta. Kuka haluaa puhua ensin? Do you want to indicate? Roberto, do you want... Or... Okay. Cecile, eh. please go first. Cecile. Cecile Kienge. Niin, puheenjohtaja, huomioon päätöksen, että keskustelu tästä työasiakirjasta lykätään. Meillä on enemmän aikaa keskustella yksityiskohdista varjoesittelyiden kokouksessa ensi torstaina Strasbourgissa ja olen varma, että siellä voimme vähän tasoittaa epä tasoittaa erimielisyyksiämme minua harmittaa se, että olin kutsunut tätä tapahtumaa varten Lövenin yliopistosta ryhmän opiskelijoita, jotka ovat tuolla salin perällä, jotka toivotan tervetulleeksi ja kiitän heitä. Minulla oli mielenkiintoinen keskustelu heidän kanssaan ennen tämän kokouksen alkua. Jos teille sopii se, niin ehdottaisin, että kutsun tuon ryhmän uudelleen seuraavan live-valiokunnan kokoukseen, jossa kaikki nuo asiakirjat sitten esitellään. Niin oletan, että puhutte molempien nimissä, vai onko hyvä? Cecil. Kiitos Claude. Ihan lyhyesti. Olen Cecilin kanssa samaa mieltä. Meidän tavoitteemme ihan prosessin alusta asti oli se, että meidän pitäisi pyrkiä saman mukaan yhteistyön kaikki poliittiset ryhmät. Olimme pyrkineet esittelemään tänään kaksi asiakirjaa. Yksi liittyy rajahallintaan ja toinen tehokkaiseen täytäntöönpanoon, mutta meillä ei ole vielä sopua, joten emme voi vielä tänne tulla ylpeästi esittelemään aikaansaaton sopimusta. Joten toivon, että voisitte antaa meille toisen mahdollisuuden palata puhumaan näistä asiakirjoista, kunhan meidän kantamme ovat lähentyneet kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Todella toivon, että tämä kaikki on mahdollista ennen vuoden päätöstä, eli 21. päivä joulukuuta järjestettävässä kokouksessa. Kiitos tästä selvityksestä. Totta kai järjestämme kokouksen sitten eri aikaan ja oikein hyvin selititte nämä syyt. Ja tietenkin puheenjohtajana sain nyt vasta tämän tiedon, joten pahoittelen niille jäsenille, jotka tulivat erityisesti tätä esityslistan kohtaa varten. Toivottavasti jätte seuraamaan seuraavaa esityslistan kohtaa, johon pääsen ihan hetken kuluttua, mutta pahoittelut niille, jotka tulivat erityisesti tätä kohtaa varten. Varmasti ymmärrätte nyt esittelijöiden kannat. Nyt olen valmis käsittelemään kohdan 11. Yritämme päästä nopeasti eteenpäin. Kaikki ovat varmasti tänä torstai-iltapäivänä väsyneitä, mutta meillä on muita tärkeitä aiheita. Kohta 11. Parlamentin kansalaisten oikeuksista ja asioista vastaavan politiikkayksikön tilama tutkimus EUn ja kolmansien maiden muuttoliikeyhteistyöstä. Meillä on esitys. Onko professori paikalla? Ai sen takia tuolla tavalla. Oh, somebody substituted. Just, uh, Dr. Garcia Andrade was yeah. presenting. That's what was going <laughs> My apologies. So, yeah, um... Niin siis, professori Philip de Brecker ei ole paikalla, koska hänellä on lentokoneensa kanssa ollut ongelmia, joten Garcia Andraden puheenvuoro on sen sijaan. Te siis yksin vain esittelette tällä kertaa tämän aiheen. Tämä on tutkimus, jonka annoimme tehtäväksi aiheena kokonaisvaltainen lähestymistapa muutto liikkeeseen. Esittelette tämän koko aiheen ja sitten saamme kysymyksiä varmasti molemmilta esittelijöiltä ja jäseniltä me Olkaa hyvä. And thank you very... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä kutsusta. On uni... kunnia saada puhua Libe-valiokunnalle näiden tutkijoiden nimissä, joiden kanssa me yhdessä teimme tämän tutkimuksen. EUn ja kolmansien maiden muuttoliikeyhteistyöstä. Ivan Martirre sekä Arika Viita ja Nashvili ja Filippe Ruiker ULBstä Brysselistä oli meidän tieteellinen valvojamme ja Kristiina Cortaza Espanjasta, joka oli äh, Espanjan jäsen tässä verkostossa. Tämän tutkimuksen konteksti ja laajuus perustuu analyyseihin erilaisista strategioista, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa. Ja EU pyysi 17. Äh, syyskuuta 2014 äh, tätä. Tässä tarvittiin keskittymistä täytäntöönpanoon sekä poliittisen puitteiston arvioimiseen, samoin kuin globaali ähm, arviointi GAMM tässä ohjelmassa. Nyt on aika jo keskittyä tasapainoiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon sekä jo tehdyn arviointiin. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on laajentunut johtuen viime ajan kehityskuluista ja äh, Ähm, pakolaiskriisistä. Ja jo, kun me laadimme tätä tutkimusta, niin haluaisin painottaa kolmea suuntausta. Ensinnäkin se, että rajavalvonta näkyy tulevan takaisin varsinkin tuolle Länsi-Balkanille päin. Tässä Taki EU äh, toimintaa suunnitelmassa ähm, EU on nähnyt solidaarisuuden oikeastaan lähinnä vain taloudellisena apuna, eikä niinkään ihmisten uudelleen asuttamisena. Ja sen lisäksi äh, turvallisuusongelmat äh, ovat myös pahentuneet Pariisin traagisten tapahtumien jälkeen. Nyt esittelen teille nopeasti tämän tutkimuksen rakenteen ja sisällön. Nopean äh, haasteiden esittelyn jälkeen, jonka jo tässä mainitsin, turvapaikka, äh, politiikka esimerkiksi ja se, millä tavalla jaetaan sisäiset äh, toimivaltuudet maiden kesken. Ensimmäisessä kappaleessa käydään läpi pää välineet ja ne analysoidaan. Ne ovat poliittisia välineitä, kuten esimerkiksi alueellinen vuoropuhelu sekä oikeudelliset ja operationaaliset välineet, esimerkiksi viisumin myöntäminen ja sitten nämä operationaaliset välineet, jotka ovat tällaisia alueellisia puolustusohjelmia tai suojeluohjelmia, Frontexin työnjärjestelyä sekä ulkoisten toimien järjestely. Tähän kuuluu EUn rahoitus. EUn rahoitus on välttämätöntä tälle yhteistyölle kolmansien maiden kanssa. DG Defco Home ja Euroopan unionin ulkosuhdehallinto. Sen lisäksi tässä on nopeasti käyty lävitse myös, mitä tällä alalla tehdään. Sitten toisessa luvussa on arvioitu näiden välineiden vaikutusta turvapaikkaan, politiikkaan ja ulkosuhteisiin. Sen lisäksi tässä on pyrkitty katsomaan, mitä vaikutusta ja seuraamuksia näillä valituilla välineillä on ollut. Ja sitten lopuksi myös ne haasteet, mitä meillä on panna nämä välineet. Tämä on tällä institutionaalisella tasolla ja näitä case-stadeja, tutkimuksia on tehty Moldovassa, Marokossa ja Tunisiassa. Kolmannessa osassa ehdotetaan suosituksia tuleville toimille. Ja tämä on ehkäpä se asia, mihinkä minä keskityn nyt eniten. Ja johtuen ajan puutteesta käy vain muutama näistä lävitse. Meillä on suosituksia, jotka teille esittelin. Ensimmäiseksi pyritään parantamaan tasapainoa globaalissa lähestymistavassa maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen. GAM-välineet ovat todenneet tietynlaisen epätasapainon, jossa on ehkäpä suosittu sitä pilaria, jossa taistellaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Eli täytyisi saada vahvistettua laillista maahanmuuttoa Ja te olette myös nähneet näitä assosiointisopimuksia, jossa on huomioitu vain oikeudellisen maahanmuuton mahdollisuus. Sitten pyritään tehostamaan maahanmuuton vaikutuksia. Tämä pilari vaatii myös enemmän huomiota. Me olemme pyrkineet kehittämään turvapaikka- ja suojelupilaria, mutta tällä hetkellä on nyt keskitytty enemmän kapasiteetin rakentamiseen, jossa jälleen sijoittelu on jäänyt vähemmälle johtuen budjettiongelmista ja poliittisen tahdon puutteesta. Sen lisäksi on tärkeää, että täytäntöön panna näitä erilaisia välineitä, jotta EU voisi rahoittaa erilaisia aloitteita ja projekteja kolmansien maiden kanssa. Vaikkakin tässä rahankäytön määrä on viime vuosien aikana kokonaisuudessaan kasvanut, niin varojen käyttö, erityisesti jos me keskitymme DEFCON rahoja ANEAS entisiin ohjelmiin, maahanmuuton ja turvapaikkaohjelmaohjelmiin, äh, tässä on käyty äh, taistelua äh, laitonta maahanmuuttoa vastaan ja jätetty sitten laillinen maahanmuutto tavallaan täysin tuuliajolle. Sen lisäksi meidän mielestämme on positiivista se, että tähän on otettu mukaan ähm, sisäasioiden äh, puolelta turvapaikkapuolelle. GAM-välineet yhteistyölle, samoin kuin rahoitusvälineet, ovat äh, maantieteellisesti Länsi-Balkanilla, Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasuksella – ja ihan vasta hiljattain yhteistyötä on äh, lisätty Itä-Afrikan, Subsaharan ja Välimeren eteläpuolen maiden kanssa. We would say to reinforce the partnership. Lisäksi on tarpeen vahvistaa kumppanuuslähestymistapaa. On tarpeen saada yhä enemmän mukaan kolmannet maat, tehokkaan välineiden kehittelyn. Tämä vahvistaisi näiden välineiden kumppanuusulottuvuutta. Liikkuvuusaloiteessa esimerkiksi on paljon samantyyppistä sisältöä näissä kumppanuuksissa, ja tämä osoittaa, ettei selkeästi neuvotella EUn ja kolmansien maiden kesken. Ja sama koskee alueellisen kehitys- ja suojeluohjelman asemaa. Kumppanuus on tärkeä myös liikkuvuuden osalta. Me ehdotamme, että lisättäisiin viisumihelpotussopimuksia, jotta liikkuvuus nähtäisiin omana tavoitteenaan, kun ei synny riskiä, joka keittäisi laitonta maahanmuuttoa. Lisäksi pitäisi katsoa sitä, mitä kumppaneille voidaan tarjota sen jälkeen, kun viisumi vuoropuhelu on saatu päännökseen, jotta voidaan huolehtia siitä, että uudistukset jatkuvat. Meidän pitäisi keskittyä kysymyksiin kun pyritään välttämään pitkät neuvotteluprosessit, jotka aiheuttavat taakkaa kautta kulku maille. Takaisinottosopimuksissa pitäisi ajatella erityisesti tärkeitä kautta kulkumaita. Näin voidaan huolehtia parhaasta tavasta antaa tukea. Kolmanneksi hyvin tärkeä kysymys. Anteeksi, en sanonut seuraava. Kalvo, ja sitä seuraava. Internationalization and increased coordination. So firstly, the... Ja sitten vuoropuhelut maahanmuutosta. Monet maat osallistuvat samanaikaisesti, siksi tarvitaan rationalisointia. Enemmän pitäisi kiinnittää huomiota käytännön arvoon, joka yhteistyöstä syntyy. Mitä rahoitusvälineisiin tulee? Monia rahoitusvälineitä on eri politiikan aloita sisäasioista, kehitysyhteistyöstä, naapuruuspolitiikasta. Niissä on kuitenkin usein erilainen ristiriitainen logiikka, joskus syntyy päällekkäisyyttä ja tämä tietenkin estää avoimuuden seurattavan ja demokraattisen toiminnan valvonnan. Voisi olla hyvä siis yksinkertaistaa rahoitukseen liittyviä puitteita. Poliittiset välineet ovat usein yhteisiä tässä ulkoisessa ulottuvuudessa ja voisi olla hyvä saada liikkeelle yhteistyötä, mutta ettäen huomioon, mitä puutteita tällä hetkellä on, nähdään, että tarvitaan tiukkaa lainsäädäntöä enemmänkin soft law-välineitä, jotta huolehditaan yhteistyöstä ja siitä, että siirtolaisten oikeudet on turvattu. Haasteet ovat suurempia, jos ajatellaan toimielinten kannalta. Ensinnäkin EU-jäsenvaltioiden työn koordinointi. Toisaalta jäsenvaltiot vaativat, että voivat olla mukana kaikessa toiminnassa, mutta tutkimuksista nähdään, että vaikka ensin on lupauduttu, niin ei aina näihin GAM-välineisiin kuitenkaan osallistuta tai liikkuvuuskumppanuksien seurantaan tai muihin välineisiin. Lisäksi on puutetta siinä, miten huolehditaan järjestelmällisestä tiedonvaihdosta komission ja jäsenvaltioiden kesken siitä, mitä on tehty kahdenvälisellä tasolla. Ja vaikka <clears throat> on yhteistyön periaatteet, olisi ehkä hyvä saada sitovat säännöt tai muutet odotettaisiin neuvoston päätöstä, jotta otettaisiin mukaan velvoite vaihtaa tietoja kahdenvälisistä hankkeista ja sopimuksista. Niistä toimista tulisi keskustella, jotta voidaan huolehtia sisäistä koordinoinnista ennen kuin ne hyväksytään. Tässä yhteydessä tulisi huolehtia siitä, että EUn ulkotoimien lisäarvo näkyy, kun puhutaan kahdenvälisestä yhteistyöstä. Me olimme sitä mieltä, että olisi hyvä katsoa uudestaan takaisinotto sopii muusten lausekkeita, joissa puhutaan takaisinotosta jäsenvaltion nykyisten muodollisten tai epämuodollisten järjestelyiden varaan. Jos tämä lauseke otettaisiin pois, niin tämä tarkoittaisi sitä, että yhdenvertaisesti käsitellään näitä takaisinottosopimuksia. sopimuksia ja liikkuvuuskumppanuuden puitteissa olisi ehkä hyvä antaa rahoitusta ainoastaan monenkeskisille hankkeille, jossa on mukana useita jäsenvaltioita liikkuvuuskumppanuudessa, eikä siis yksittäisiä yksittäisten jäsenvaltioiden hankkeita. Toimielin ulottuvuudesta vielä toimielinten välisestä koordinoinnista. Meistä tuntuu, että se oli siellä edellisellä kalvolla. Eh, thank you. On the interim... No niin, kiitos. Toimielinten välinen koordinointi. Monet sidosryhmät tai suurin osa on sitä mieltä, että Euroopan ulkosuhdehallinnon osallistumisen ulkoiseen toimintaan pitäisi olla vielä uudella korkeammalla tasolla, mutta silloin resursseja ja kapasiteettia on lisättävä. Ja EU-lähetystöihin pitäisi lähettää maahanmuuttoyhteysvirkamiehiä, jotta voitaisiin antaa paikan päällä GAM-välineiden täytäntöönpanoon liittyvää tukea. Tässä pitäisi myös lisätä tässä ulkoisessa ulottuvuudessa turvapaikkaa maahanmuuttopolitiikassa Euroopan parlamentin roolia. Se nähdään valvontatyöstä puhuttaessa myöhemmin. Jos ajatellaan toimijoiden välistä koordinointia, niin minusta tuntuu, että koordinointia pitäisi lisätä, kun tavoitteet vaihtelevat usein niiden pääosastojen kesken komission pääosastojen, jotka toimivat. Home, Defco ja Near pääosastot lähellä. Tämä olisi korkealle edustajan varapuheenjohtajalle tärkeä tehtävä. Lisäksi olisi ehkä hyvä, jos neuvostossa luotaisiin yksikkö, yksi yksikkö, joka koordinoisi kaikkia työryhmiä rakenteita, joissa käsitellään tätä ulkoista ulottavuutta tai ehkä vahvistettaisiin korkean tason turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan työryhmän asemaa. Ja lopuksi on neljäs tärkein johtopäätös liittyy avoimuuden lisäämisen parempaan arviointiin ja valvontaan. Suuri ongelma, joka oli tämän tutkimuksen laatimisessa – liittyi siihen, että ei saada riittävästi tietoa ja arviointiakin on tehty hyvin vähän. Tämä estää järjestelmällisen arvioinnin siitä, mihin, miten tehokkaasti nämä välineet toimivat, myös varojen jakaminen ja hankkeiden täytäntöönpano. Siksi olisi tärkeää tehdä perinpohjainen arviointi kaikkien näiden välineiden osalta sekä yhteistyön että rahoituksen osalta. Esimerkiksi takaisinottosopimusta on arvioitu viimeksi vuonna 2011 viisumi vapautus- tai helpotusjärjestelmissä ja liikkuvuuskysymyksissä vuonna 2009. Täytäntöönpantojen ohjelmien arvioinnissa olisi varmasti myös hyvä, jos ei ainoastaan katsottaisi hankkeen tuloksia ja sitä, miten varoja on säännönmukaisesti käytetty, vaan katsottaisiin myös, minkälainen vaikutus tällä hankkeella on ollut, kun ajatellaan strategisia tavoitteita ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa sen välineitä. Me pidämme välttämättönä myöskin sitä, että – EU-jäsenvaltioista annetaan kunnolliset ja kattavat tiedot GAM-välineiden täytäntöönpanosta. Näin voidaan huolehtia kunnollisesta valvonnasta. Esimerkiksi palautusten yhteydessä olisi tarpeen 862 vuonna 2011 tekstiä, joka liittyy kansainväliseen suojeluun. Pitäisi vaatia, että jäsenvaltiot antavat palautuksista tietoa Eurostatille ja siinä pitäisi nähdä minkä toimen pohjalta tällainen käännytys tapahtuu, Tätä pannaanko tiettyä pöytäkirjaa, vaanko kahden, väliin, kahden välisistä sopimuksista kyse, jotta tiedän minkä välineen pohjalla tämä tehdään, katsoa mihin maahan tämä ihminen palautetaan, koska usein puhutaan ainoastaan palautetun kansalaisuudesta. Lisäksi tehokkuus totta kai ja ihmisoikeusvaikutukset näidenkaan välineiden osalta vaikka Frontexin ulkosuhteita, jos ajatellaan, tai muita välineitä. Ja lopulta tutkimuksessamme puhuttiin siitä, miten voidaan parantaa Euroopan parlamentin roolia, valvontaroolia, seurantaroolia maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valvonnassa. Erityisesti ajattelen poliittisia ja operationaalisia välineitä, jotka ovat yhä enemmän yhteisiä – säännönmukaiset keskustelut, kuulemiset, liikkuvuuskumppanuuden hyväksymiset, GAM-välineet, alueelliset ja kehitys- ja suojeluohjelmien hyväksyntä ja niin edelleen. Näistä voitaisiin keskustella säännönmukaisesti Euroopan parlamentista. Euroopan parlamentin rooli esimerkiksi takaisinottosopimuksissa tai viisumihelpotussopimuksista – eivät saisi olla ainoastaan hyväksyntä artiklan 218 mukaan. Pitäisi ajaa sellaisia mekanismeja, että voidaan tutkia myös näiden sopimusten vaikutusta, erityisesti niiden vaikutusta siirtolaisiin. Tässä taisi olla koko puheenvuoroni. Kiitos oikein paljon. Mielen vastaan kysymyksiin. Thank you very much, Dr. Andrade. So, any, um, sort of brief... Kiitoksia oikein paljon. Onko lyhyitä kysymyksiä tai kommentteja tästä? Cecil Kienge. Eh, prima di tutto. Ensinnäkin haluaisin kiittää puhujaa erinomaisesta esityksestä. Olen samaa mieltä monista asioista, jotka hän esitteli tässä tutkimuksessa. Ja minulla oli useita kysymyksiä, mutta esittelijä, puhuja oli niin hyvä, että hän vastasi jo moneen kysymykseen. Olen samaa mieltä siitä, että on paljon epätasapainoa useissa asioissa, erityisesti koska on keskitetty paljon enemmän laittoman maahanmuuton torjuntaan. Tätäkin pitäisi korostaa. Se, että vahvistettaisiin kumppanuutta, miten otetaan parhaiten kolmannet valtiot mukaan. Se on tärkeä asia. Mahdollisesti eräs ulottuvuus, jota voitaisiin kehittää vielä vähän enemmän, on kolmannet maat vastaosapuolena. Puhuitte siitä hiukan. Ja sitten viimeinen asia, joka on sydäntäni lähellä, on palautuspolitiikka, yhteistyö lähtömaiden kanssa, palautuksissa. Annoitte jotain suosituksia tästä asiasta, joten kiitoksia. Olen samaa mieltä niistä asioista, jotka nostitte esiin tässä. Thank you very much. Any, any other comments? Kiitoksia. Onko muita kommentteja, Barbara? Mikrofoni. Barbara, could you put... eh, non funziona? Ah, eh, grazie. Kiitoksia tästä puheesta, esityksestä. Minunkin mielestäni monet asiat olivat eivät vain mielenkiintoisia, vaan sellaisia, että voin olla samaa mieltä niistä. Minulla olisi perustavanlaatuinen kysymys esitettävänä roolista, joka kansallisilla valtioilla – ja niiden politiikalla on tässä puitteistossa. Kysyn tätä, koska huomaan, että tässä raportissa Frontexilla on tärkeä rooli. Ja EASolla mielestäni liian helkko, heikko rooli. Ja sitten puhutaan Euroopan ulkosuhdepolitiikasta. Euroopan ulkosuhde toimet on asia, ulkosuhdepolitiikka on asia, joka ei ole vielä täysin kehittynyt. Tällä hetkellä meillä ei valitettavasti ole eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Frontex ja Frontexin toiminta tässä maahanmuutto- ja likuutta koskevassa kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Halusin korostaa sitä, että meillä on sopimuksia, kuten esimerkiksi eh, eh, tämä Kreikan kanssa 27. marraskuuta tehty sopimus, jossa Frontexin läsnäolo rajoilla ja mahdollisesti myös yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Nämä yhdistettiin eh, jäsenvaltioiden päätöksiin, eli jäsenvaltioilla oli eh, tietynlaista autonomiaa. Nyt meillä on Frontexin kirje, joka on lähetetty kaikille 28 unionin jäsenvaltiolle – Se on lähetetty kaikille ministereille, jossa nämä sopimukset, joissa tehtävät on jaettu, niitä ei noudateta. Eli sitoumukset, jotka on tehty Kreikan kanssa silloin, kun Kreikka hyväksyy Frontexin rajoillaan, niin niitä ei ole noudatettu. Kreikan hallitus vastasi tähän sanoen, että näillä ehdoilla sopimus Frontexin kanssa ei voi toimia. Se ei voi toimia näin tärkeällä unionin rajalla ja se ei voi toimia, koska nämä Kreikan pyynnöt, jotka jälleen hylättiin, olivat kyllä legitiimejä. Mielelläni haluaisin teidän näkemyksenne tähän asiaan. Thank you, Barbara. Um, Dr. Andrade. Kiitoksia, Barbara. Haluaisitteko te vastata? näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Ehkä en, kun vaihdoin tässä kanavaa, en kuullut oikein, vaihdoin yli kanavaa, enkä oikein kuullut viimeistä kysymystä, kun vaihdoin kieltä tässä. En kuullut sitä. Se liittyi Frontexiin ja näihin järjestelykeskuksiin ja Kreikkaan. Frontexin rooli Kreikassa, sanoo puheenjohtaja. Eh, well, I, I'm not sure I... En ole ihan varma. Ymmärsinkö ihan oikeassa hengessä tämän kysymyksen, mutta minun käsitykseni Frontexin roolista tässä uudessa hotspot-järjestelykeskusajatuksessa ja aputunnistamisessa rekisteröimisessä – rajoilla, Kreikan ja Italian rajoilla, niin luultavasti apua annetaan myös tässä siirtomekanismissa, näiden ihmisten siirtämisessä. On totta, että läsnäolo tuntuu aivan välttämättömältä kun jäsenvaltiossa kohdataan tällaisia vaikeuksia selvitä tästä kriisistä. Minusta tuntuu, että me pyrimme syyttelemään niitä maita, jotka ovat rajoilla, mutta tämä on tietenkin yhteinen ongelma. Tämä Frontexin tulee sen asema meidän tutkimuksessamme, niin se, mitä kuulimme tai päättelimme analyyseistä ja tutkimuksistamme on, että kun me keskitymme suhteisiin kolmansien maiden kanssa, Frontexin suhteet kolmansiin maihin, meistä tuntuu, että tässä on paljon epäselvyyttä siinä, mitä varsinaisesti tehdään. Avoimuus on lisääntynyt viime vuosina ajatellen esimerkiksi Frontexin työsuhteita kolmansien maiden kanssa. Ne eivät olleet julkisia, vaan oli tällainen passiivinen julkisuus lähestymistapa, eli muut toivat esiin nämä masiayhteydet ja virasto kyllä aina vastasi pyyntöihin kun haluttiin tietää näiden järjestelyiden sisällöstä, mutta suuri huolenaihe Frontexin suhteessa kolmansiin maihin on se, mitä Frontex tekee, kun ajatellaan jäsenvaltioiden suhteita kolmansiin maihin. Tällaista tietoa ei julkisena ole, koska Frontexin työjärjestelyt eivät ole kansainvälisiä sopimuksia – hallinnollisia järjestelmiä, joilla luodaan operationaalista yhteistyötä. Mutta kaikkein kiistanalaisin kysymys tässä yhteistyössä meidän mielestämme on esimerkiksi, kun partioidaan näillä vesillä, niin Frontexin työjärjestelyt eivät voi olla oikeusperustana näiden yhteisten partiointien osalta, koska Frontexilla ei ole toimivaltaa rajavalvonnan täytäntöönpanossa. Eli tällä hetkellä mielestäni tarvitaan ainakin jotkut järjestelyt jäsenvaltioiden puolelta. Ongelmana on se, että näitä ei oikein ole jäsenvaltioille. Ne eivät ole julkisia. Julkisina siis olemassa. Ymmärtääkseni tämä on turvallisuuskysymys. Kolmannet maat, jotka tekevät Frontexin kanssa yhteistyötä, eivät halua julkaista näitä tietoja jäsenvaltiot eivät myöskään halua, kun tässä on turvallisuuskysymys tietenkin, jos sanotaan, missä on yhteisiä partioita ja mitä välineitä käytetään, millä alueilla. Mutta meistä voi muuttaa tarvittaisiin kipeästi tässä mielessä, siinä mitä Frontex tekee tehdessään yhteistyötä, pyrkiessään auttamaan jäsenvaltioita yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Emme voi välttää vastuukysymystä sanomalla, että jäsenvaltiohan tässä toteuttaa rajavalvontaa, koska Frontex on paikalla ja osalta hoitaa tätä operaatiota. Mutta en tiedä, vastasiko tämä kysymykseenne. Uh, well, I, I think it was not... Uh... Ja minusta tuntuu, että teidän puheenvuoronne oli enemmän huomio kuin kysymys. Kiitos oikein paljon. Olin kanssani samaa mieltä siitä, että hankalin kysymys voi olla palauttamispolitiikka. Oli yllättävää, voinko sanoa yllättävää, no yllättävää nähdä Lavalettan Vallettan kokouksen uusi toimintaohjelma ja yhteistyötoiveet Turkin kanssa. Me puhumme siitä, miten tärkeää on täytäntöön panna kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mutta nyt tuntuu, että sopimus, joka oli paperilla, ei toimi, kun puhutaan turvallisuudesta, erityisesti kun puhutaan siirtolaiskriisistä. Palaut Tämä ei ole tässä aina aspekti. Um, kiitoksia tohtori Raadi. kiitoksia oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro. Kiitoksia kysymyksistänne, hyvät kollegat. Nyt menemme esityslistan kohtaan 12. Kollegamme Gerard Debré ei valitettavasti voi olla kanssamme tänään, joten tämä asia lykkääntyy. Pyydän anteeksi kollegoita, jotka odottivat tätä kohtaa. Kohta 13. Herra De Jong on juuri tulossa ja sillä aikaa kun odotamme häntä, jotta teillä olisi viihdykettä. Ja voisimme lopettaa kokouksen ajoissa, jotta voisin voittaa pienen kahden euron vedonlyönnin sihteeristön kanssa. Teen tämän ennen kuin eh, herra de Jong tulee. Olen voittamassa. Menen kohtaan 14 ja voin tehdä tämän hyvin eh, vakuuttuneesti, koska tässä esittelijä olen minä. Eh, tässä on kyse ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojen vaihdon aloittamisen Latvian kanssa. Tämä on tärkeä Prymin järjestelyjen suhteen. Se on kohta 14. Se on mietintö luonnoksen esittely, jonka minä olen tehnyt. Ja 23. marraskuuta koordinaattorit päättivät tehontin mukaisesti antaa tämän mietinnön GUE-ryhmälle. GUE-ryhmä pyysi, että minä käsittelin tätä ja minä olen hyväksynyt te- tekeväni sen poikkeuksellisesti, koska aikataulu on niin tiukka, ja tästä keskustellaan koordinaattorin kanssa ensi kokouksessa. Mitä voin sanoa siitä, jotta voimme mennä sitten tuohon määräaikaan, on se, että toivotamme tervetulleeksi tämän Prymin sopimuksen paremman täytäntöönpanon ja automaattisen tiedonvaihdon liittyen ajoneuvorekisteritietoihin Latviassa. Kollegat tietävät, että monet valtiot eivät oikeastaan vaihda ajoneuvotietoja. Ajoneuvotieto, yksityiskohdat ovat erittäin tärkeä osa Prymin sopimusta. Se on aika vakava kysymys. Koordinaattorit päättivät tiukasta aikataulusta, jota pidetään kiinni neuvoston asettavasta määräajasta ja siksi minä toimin nyt tällaisena tällaisessa toimielimellisessä kapasiteetissa uusi määräaika tarkistuksille on 14. joulukuuta kello 12, se on siis maanantai. Ja äänestys Libessä on 21. joulukuuta ja äänestys täysistunnossa toinen helmikuuta. Toivottavasti kukaan ei todellakaan halua sanoa tästä asiasta mitään. Ei, kaikille tämä sopii. Oletteko tyytyväisiä? Ehkä ette ole tyytyväisiä, se on mahdollisesti väärä sana. Tai ei ole kommentteja. Hyvä. Selvä. Kiitoksia. Nyt olen kaksi euroa rikkaampi. Ja nyt menemme esityslistan kohtaan 13, joka on Vapautensa menettäneiden epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeusapu ja oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Ja nyt täällä me pidätellen odotamme herra de Jongia. Yeah, any moment. Joka tulee tänne hetkenä minä hyvänsä. Greet him, with, greet him like a rock star as he, <laughs> as he enters. I feel sorry for anyone that has to be subject to this one. I did try. I mean, I tervehdimme häntä kuin rokkitähteä, kun hän tulee tänne. Oo, hän on täällä. Anteeksi, herra de Jong. Väsyneisyyttä, vähän kipulääkkeitä ja muuta. Kaikki tämä on vaikuttanut, mutta onnistuin käsittelemään oman mietintöni. Kiitoksia oikein paljon. ajattelin jopa esitellä muut asiat ja ensi kokouksen päivämäärä, mutta nuo pikkupalkinnot on sitten vielä lopuksi. No niin, oletteko valmiina? Hienoa. No niin, kollegat. Kohta 13 vapautensa menettäneiden epäiltyjen tai syytettyjen henkilön oikeusapu ja oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Tämä on valiokunnalla kolmikantaneuvottelujen tilanteesta. Jälleen tärkeä selonteko kolmikantaneuvotteluista ja kuulemme nyt herra de Jongille tästä. Viime kolmikantaneuvottelut järjestettiin 18. marraskuuta ja nyt kovasti odotamme, mikä tämän asian tila on. Herra de Jong. Much, uh, Mr. Chair, and, um... Kiitos puheenjohtaja. Viimeksi olin hyvin negatiivinen, nyt olen vain negatiivinen, joten Kyllähän tämä on edistysaskel. No ei tämä nyt ole ainoa asia. Sen jälkeen kun me tapasimme varjoesittelijöiden kanssa, tapasin äh, äh, Hollannin oikeusministerin kanssa ja sovimme, että Hollannin puheenjohtajakauden aikana tämä asia otetaan vakavasti ja että todellakin pyritään saamaan aikaan tuloksia. Katsotaan nyt vielä, kuinka neuvottelut sitten kehittyvät, mutta ainakin tässä nyt on pyrkimyksiä saada aikaa todellista edistystä seuraavan puolen vuoden aikana. Ikävä kyllä emme kyenneet löytämään päivämäärää trilogille tänä vuonna, koska Luxemburgi ei enää halunnut näitä. Mutta heti tammikuun alussa viimeistään puolivälissä meillä on seuraava kolmikantaneuvottelu Alankomaiden puheenjohtajamaan edustajan kanssa. Kaiken kaikkiaan sekä varjoesittelijöiden että neuvoston puheenjohtajamaan kanssa sovimme, että paras keino päästä eteenpäin olisi keskittyä artiklaan, joka äh, koskee eurooppalaista pidätysmääräystä äh, ja epäiltyjä, koska tämä lähestymistavan etu voisi olla se, että voisimme puhua jo aika monista asioista, jotka ovat yleisesti äh, käytettävissä myös muissa tapauksissa. Teemme hyvin selväksi kolmikannassa, että jos noudatamme tätä menettelytapaa, se ei tarkoita sitä, että parlamentti vetäisi takaisin yhtään mitään äh, kannastansa, joka liittyy tämän direktiivin kattavuuteen, joten emme tee minkäännäköisiä myönnytyksiä tässä vaiheessa. Mutta olemme avoimia keskustelulle, joten voimme ainakin käynnistää sen, mitä me teemme voimme läiskiä sinne ainakin jonkun verran tekstiä paperille. Sen lisäksi minusta tämä oli tällainen luottamusta herättävä toimenpide, mutta se saattaisi myös olla parlamentin eduksi. Me sovimme siitä nimittäin, että jos koordinaattorit hyväksyvät tämän, niin se maanantaina tietenkin, niin parlamentti voisi tehdä vaikutuksen arviointeja niistä muutoksista, joita me esitämme komission ehdotukseen. Eli sitten sen perusteella ehkäpä meidän kantamme voitaisiin hyväksyä. Sitten on kaiken näköisiä tekijöitä, kustannuksia ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta myös ihmisoikeuksien näkökulmasta ja myös säästöjen näkökulmasta, koska joskus eh, kun annetaan oikeusapua heti aluksi, niin silloin voidaan eh, saada aikaan säästöjä sillä, että voidaan välttää esimerkiksi väärinymmärryksiä tai esimerkiksi sitä, että syytetty ei halua tehdä yhteistyötä. Ja toinen asia, josta puhumme varjoesittelijöiden kanssa, josta me yleisesti ottaen sovimme, joka vaatii nyt vielä koordinaattoreiden päätöksen, ja hyväksynnän olisi se, että pyydettäisiin epävirallista oikeudellista mielipidettä, ei mitään muodollista oikeudellista lausuntoa, mutta mielipidettä, niin että saisimme edes jonkinnäköisiä kysy- vastauksia ensinnäkin kysymykseen, joka koskee tämän kattavuutta tai direktiivin laajuutta, oikeudesta äh, saada lakimies tai oikeusapua, kohtat 36 ja 37, koska näiden johdato kappaleiden perusteella ei olisi välttämätöntä antaa oikeusapua tai, tai lakimiestä. Ja me haluamme, että oikeusyksikkö tutkii tämän, koska tällaista öö, me emme voi hyväksyä, koska se ei olisi meidän kantamme mukainen. Toinen hieman yleisempi kohta osoittaaksemme, että meillä ei voi olla sellaista tilannetta, oli se, että me, me olemme päässeet sopimukseen kaikesta muusta paitsi oikeusavusta. Ja olisikin mielenkiintoista, että oikeusyksikkö tutkisi epävirallisesti jälleen kerran, mitä oli, mitkä olisivat seuraamukset, jos esimerkiksi syytetty henkilö Euroopan Äh, pidätysmääräyksen äh, puitteissa sanoa, että hän haluaa oikeusapua. Ja koska ei ole mitään eurooppalaista standardia oikeusavusta, ei tarkoita sitä, että en voisi ähm, vastustaa sitä pidätysmääräystä. Koska pidätysmääräystä on aina käytetty siltä pohjalta, että jossain vaiheessa saadaan tällainen puitteisto oikeusavulle. Ja tämä on erityisen tärkeää, koska on jäsenvaltioita, jotka haluaisivat äh, toimia kokonaan ilman tätä direktiiviä. Ja tämä on silloin se argumentti meidän puoleltamme sanoa, että ei mitään väliä, mikä tilanne on, mutta tässä täytyy olla jotakin oikeusavusta. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä. Toivon mukaan koordinaattorit tukevat tätä lähestymistapaa. Ja sitten meillä on vielä tämä vaikutusten arviointi, maaliskuun loppuun, huhtikuun alkuun mennessä. Tämä on mielestäni hyvä ajoitus. Ja sitten oikeusyksikkö saattaa olla jopa nopeampi ja me saamme vastaukset jo parin viikon sisään tuohon tammikuun alkoon, alkuun. Ja toivon mukaan voimme sitten käydä uuden puheenjohtajamaan kanssa rakentavia keskusteluja. Kiitoksia, De Jong. Olen seurannut tätä vähän. Tiedän, että tämä on erittäin vaikea kysymys ja toivotan teille menestystä Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella tässä. Se ei ole vain teknisesti vaikea, vaan äh, se on poliittista vastustusta herättänyt joissain maissa. Tässä on kyse pelkästään rahoituksesta, vaan tässä on kyse eräänlaista napanuorasta joihinkin menettelyihin Tämä on hyvin tärkeä asia monellakin tapaa, joten toivotan teille kaikkia hyvää, että vuoden 2016 alussa tämä asia esittyisi, edistyisi. Eräs kollega haluaa puhua tästä, nimittäin Rova Chinichi, hän on ollut myöskin tämän paketin laatimisessa mukana. Ole hyvä, Katriina. Thank you, Chair. Now... Kiitos, puheenjohtaja. puhuisin Birgit Sippelin nimissä, joten yritän puhua englantia. Eh, okay. Birgit is sending a Birgit pahoittelee, ettei hän voi olla paikalla täällä tänään. Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen puoluekokous on samanaikaisesti Berliinissä. Kuitenkin hän pyysi minua ilmaisemaan täyden tuen esittelijän kannalle – meillä on tehtynä monia muutoksia ja silloin tarvitaan vaikutusten arviointi samoin kuin oikeudelliselta yksiköltä tarvitaan lisävarmistus ja näin meillä on vankemmat argumentit, joilla voimme puolustaa omaa kantaamme. Riippumatta siitä, miten paljon vastustusta neuvostossa on, me emme saisi luovuttaa, vaan meidän pitäisi ajaa läpi omat vaatimuksemme jotka koskevat reilua oikeudenkäyntiä kaikille syytetyille ja epäilyille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat puhua tästä asiasta? Ei ole. Siinä tapauksessa kiitoksia vielä, herra de Jong, ja toivotan kaikkea hyvää kolmikantaneuvotteluihin seuraavalla puheenjohtajuuskaudella. Se on varmasti hyvin proaktiivinen puheenjohtajuus kausi tällä meidän alallamme. Minä olen jo puhunut suurlähettilään ja vir- virkamiesten kanssa. Olen nostanut tämän asian esiin muiden muassa, kiinnittänyt heidän huomionsa siihen, joten ollaan mekin proaktiivisia. Kiitoksia kollegat. Ennen kuin lähdette, haluaisin vain mennä esityslistan kohtaan 16 seuraavat kokoukset, eli 17. joulukuuta torstaina kello 9.30 Strasbourgissa. Minä siirsin valiokuntakokouksen Strasbourgin. Kyllä Strasbourg on tietenkin vaikea jo sinänsä, mutta meillä on torstaina siis 17. joulukuuta kello 9.30 Strasbourgissa valiokuntakokous. Ja seuraava on 21. joulukuuta Brysselissä ja 22. joulukuuta Brysselissä. Jos muita asioita ei ole, ei, niin sitten kiitoksia oikein paljon kollegat osallistumisestanne tänään. Arvostan sitä kovasti, erityisesti niitä, jotka jäivät tänne koko kokouksen ajaksi. Kiitoksia.